sillä välin, kun pyydämme budjettikollegoja istuutumaan, otamme Äänestyksen ensin. Tämän ääni pitää vielä lisätä. Äänestys, vai pitää vielä odottaa? One. One more. We have to check the quorum. Mm. Bah, il faudrait quand même le vérifier, non So the, the vote is open for a test. For a... Test äänestys alkuun.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 ja sitten äänestämme eh, toimitusjohtajasta ja varatoimitusjohtajasta, mutta tätä ennen minun täytyy virallisesti kertoa valiokunnille, että koordinaattorit yksimäisen päätöksen pohjalta epäilyksen kuulemisen jälkeen kahdessa valiokunnassa suosittelevat, suosittelevat puheenjohtaja kokouksessa, että hyväksyttäisiin Lasno Andor riippumattomana jäsenenä eh, Esirin johtokuntaan Tämä oli yksimäinen päätös ja nyt onnittelemme häntä myös. Ja seuraavaksi ensimmäinen äänestyksistä, joka koskee herra Moltereria. Hän, hän nimittäisi uudestaan toimitusjohtajaksi ESIRiin. Äänestys alkaa. Salainen lippuäänestys tietenkin. Vote is open. Mine is not secret. <laughs> It's not secret. <laughs>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 okay, we close the vote. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Joten ehdokas on hyväksytty 45 ääntä puolesta. Lisää ääni tässä tuli. Kiitoksia. Ja nyt sitten äänestämme Iljana Tsenovasta varatoimitusjohtajan paikkaan. Hänetkin nimetettäisiin uudestaan. näin Saka. salainen lippuäänestys. Salainen äänestys. We close the vote. Äänestys päättyy. 44 plus 1, 45 puolesta, 3 vastaan, 5 tyhjääntä. Me onnittelemme myös Jana Tsenovaa suositukset heille molemmille ja myös herra Andorille. Ja ennen kuin kokouksemme päättyy, meidän pitää hyväksyä pöytäkirjat kokouksesta toinen heinäkuuta. Kukaan ei vastusta, hyväksytty on. Kiitän. Tämä nopea, mutta tehokas kokous päättyy tähän. Loistavaa, hienoa, kiitos. Bye bye, Robert. Bye bye.